keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratia- ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäisenä Krimin tataarit ja kollegat, me olemme aikataulusta myöhässä, joten sinisiä kortteja ei tänään myönnetä ja saattaa olla, että me ehdi ottamaan puheenvuoroja puhujalistan ulkopuolelta. Saattaa olla, että ehdimme joku sen ottaa, mutta aikataulupaineen vuoksi emme välttämättä. Joten nyt aloitamme tämän keskustelun Krimin tatareista. Ja Edustaja Rope saa ensimmäisen puheenvuoron puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen kollegat. Tänään keskustelemme parlamentin päätöslauselmasta aiheena Krimin tatarit. Tämä on vähintä, mitä me voimme tehdä auttaaksemme tätä ainutlaatuista etnistä ryhmää. Kaikki varmasti parlamentissa tuomitsevat laittoman krimin liittämisen. Miehittäjät miehittivät krimin alueen ja tämän lisäksi he pyrkivät toteuttamaan etnisen puhdistuksen. Krimin tatarit olivat ensimmäisiä, jotka, joita syytettiin rikollisiksi. vuonna 1944 Neuvostoliitto julisti, että kaikki tatarit ovat rikollisia ja heidät sitten maasta karkotettiin joukoittain. Tämä rikos jäi täysin huomiotta aikoinaan. Tämän päivän Venäjä pyrkii ilmeisesti samaan tulokseen ja pyrkii, pyrkii tämän rikoksen uusimaan. Krimin tatarit esitetään taas rikollisina. edustuselin äh, Meilis äh, lakkautettiin ja Krimin tatareita sorretaan ja vainotaan. Me olemme laatineet hienon päätöslauselman aiheesta, jossa tuomitaan Venäjän viranomaisten sortotoimet ja puhumme myös sen puolesta, että ihmis- ja perusoikeuksia kunnioitetaan. Kiitos. I would like to be... Kiitos. Haluaisin olla joustavampi käytön suhteen, mutta valitettavasti tätä joustavuutta meillä ei tänään ole. Pahoittelen jo ennalta, että joudun olemaan aika julma mm, mikrofoniajan suhteen. Nyt edustaja Korrao, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Äh jo vuonna 1944 äh, aloitettiin laajamittaiset pakkosiirrot. Monet äh, ihmiset eivät koskaan enää päässeet palaamaan koteihinsa ja tämän vähemmistön krimin tatarien äh, syrjintä on jatkunut vuosikymmeniä Ukrainan hallituksen taholta ja vielä tähän päiväänkin asti parlamentti. Ja nyt olemme kuulleet erittäin huonoja uutisia siitä, miten poliittisia aktivisteja on kohdeltu. Euroopan nämä äh, toimielimet eivät enää voi vaieta. Me olemme vaienneet aivan liian pitkään ja nyt meidän täytyy äh, jatkaa äh, parempaa poliittista strategiaa. On häpeällistä, että Euroopan unioni on vuosi kymmenten ajan unohtanut Krimin tataarit. Kyse on ollut ihmisoikeusrikkomuksista poliittisten ja strategisten syiden vuoksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tänä minuutti. Krimi ja laajemminkin miehitetty Itä-Ukraina ei saa päätyä jäätyneeksi konfliktiksi. EUn jäsenvaltioiden on pidettävä painetta yllä pyrittävä ratkaisemaan sanktioiden kautta Krimin miehittämistilanne. Geostrategisen näkymän lisäksi täytyy muistaa ihmiset. Vähemmistöt ovat sortotoimien kohteena, erityisesti Krimin tatarit ja etniset ukrainalaiset. Jo 20 000 äh, on siirtynyt äh, muualle ja paine on kova, jotta loputkin tekisivät samoin. Nyt kyse on joukkokarkotuksista, saman tapaan kuin vuonna 1944 Stalin aikoina. EU on pysyttävä valppaana näissä kysymyksissä. On rohkaistava Turkkia puolustamaan äh, Krimin veljeskansansa rohkeasti, saman tapaan kuin Syyriassa. Alueen pakkoliittäminen aseilla on mahdotonta hyväksyä nykymaailmassa. Kiitos. Thank you. One minute. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Pantseri, minuutti. Grazie, presidente. Eh, la seconda... Kiitoksia, puhemies. Toista kertaa muutaman kuun sisällä keskustelemme Krimin tatareista ja tämä osoittaa, että parlamentti haluaa tukea tätä vähemmistöä. Krimin kriisin jälkeen he eivät ole hyväksyneet liittämistä Venäjään ja heitä on sorrettu ja syrjitty. Päätös, jonka tuomioistunto ovat tehneet, Tataarijärjestöt on tehty laittomaksi. Tämä osoittaa missä määrin kansainvälinen rankaisemattomuus tähän vaikuttaa. Meiltä vaaditaan vahvaa toimintaa. Nyt on tullut aika ryhtyä tarvittaviin toimiin ja tuomita tällainen oikeuden päätös. Ja tuomita kaikki toimet, joilla pyritään estämään vähemmistöä nauttimaan oikeuksistaan ja Edustaja Mastalka, Mastalka yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ei, ei tarvitse selittää edes, mitä Krimin tataareille on tapahtunut. Me kaikki tiedämme, tiedämme Krimin kansanäänestyksestä ja pakko siirroista ja kieli, jota on käytetty, virallinen kieli Krimillä, on nyt muuttunut. Tämä on myönteinen askel. Kaikki eivät kuitenkaan ole aivan tyytyväisiä todella mitä tulee tiedon lähteisiin, tiedon lähteet eivät aina ole luotettavia. Meidän täytyisi ymmärtää esimerkiksi Washingtonin pyrkimykset. Kiitoksia sitten Plenkovic minuutti. Puhemies, haluaisin todeta, kuinka tyytyväinen olen siitä, että pääsimme tästä päätöslauselmasta yksimielisyyteen Aiheenammehan on, ovat Krimin tatarit. Kyse on ihmisistä, jotka ovat pysyneet lojaleina valtiolle ja vastustavat laitonta alueen liittämistä Venäjään. Meidän tulisi tuomita äh, se, että krimin tatarit eivät voi osallistua meilisin toimintaan ja heidät on nyt luokiteltu ekstremisteiksi. Tätä me emme voi hyväksyä. Me puolustamme sitä, että heidän ihmisoikeuksiansa puolustetaan. Vastustamme kaikenlaista pelottelua ja väkivallan käyttöä Krimin tatarien suuntaan. Haluaisimme, että integraatioprosessi tällä Ukrainan alueella saataisiin uudelleen käyntiin Geneven puitteistoissa ja että sanktiot olisivat voimassa, koska selkeästikään edistystä ei ole saatu aikaan. Kannatamme myös Ukrainan alueellista koskemattomuutta luonnollisesti. Kiitoksia. Sitten äh, Austrevicius, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Madam Commissioner, colleagues. Puhemies, komissaari, kollegat. Vuonna 1938 Krimin miehitti saarin Venäjä. Se oli ensimmäinen yritys tähän novrosia hankkeeseen. Tämä tarkoitti sitä, että nopeasti venäläistettiin alue ja ympäröivät alueet 44 Stalinin käskystä 240 000 tataria, koko kansakunta vietiin lähinnä Keski-Aasian alueelle. Tuhannet ihmiset kuolivat tiellä sinne tai maanpaossa. Tässä onnistuttiin täysin. Tällä hetkellä innokkaasti pyritään puhdistamaan etnisesti äh, Krimin maata. Heidät on paikallinen parlamentti on tehty laittomaksi aktivisteja asetetaan syytteeseen, kulttuuria alistetaan, TV, ja radioasemia suljetaan. Aikomukset ovat sel- selviä. Krimin tataarit eivät kuulu Putinin Krimin tulevaisuuden suunnitelmiin ja kaikki tämä tapahtuu tällä vuosisadalla Euroopassa. Tässä rikotaan monia kansainvälisiä lakeja vastaan. Olen todella vakuuttunut siitä, että ne, jotka ovat tämän häpeällisen tuomioistuimen päätöksen takana, heidän pitäisi saada osakseen vahvat sanktiot EU-sta ja pitäisi asettaa syytteeseen tuomareita myös. Jos näin ei tehdä, se olisi virhe. Kollegat, Krimin niemimaa kuuluu Ukrainaan. Ei ole Krimiä myöskään ilman sen tatareja. Kiitos. Kiitos. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Äh, edustaja Preda, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ryhmämme on puhunut tästä aiheesta äh, jo useiden kuukausien ajan. On hyvä, että asia on nyt saatu esityslistalle ihmisoikeustilanne Grimillä on huonontunut helmikuun alusta hyvin dramaattisella tavalla. Nyt tatareja on kutsuttu terroristeiksi ja äärijärjestöiksi. Tilanne kiristyy entisestään. Venäjä on laittomasti liittänyt tämän Ukrainan alueen Venäjän osaksi. Me emme tietenkään tätä pakkoliitosta tunnusta, emmekä hyväksy. Ja ei voi olla niin, että Venäjä tässä rikkoo kansainvälisiä määräyksiä ja tarkkailijoiden tulee saada pääsymaahan. Kiitoksia sitten Hauit puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä päätös, joka on tehty Krimillä, on selkeä kansallisen oikeuden rikos. Nyt ainakin kuusi eh, Tataria on kadonnut ja heidän sormenjälkensä ja DNA-näytteensä on otettu lajin vastaisesti. Venäjän alueen liittämisen jälkeen eh, Tataria on sorrettu vuosikymmeniä sen jälkeen, kun osa kansasta on karkotettu kauas Venäjän alueelle. Pitkään äh, Tataria on syrjitty. Tämän, äh, tämä on voitu todentaa myös kansainvälisissä järjestöissä. Meidän täytyy käydä diplomaattista keskustelua Venäjän kanssa ja Tataria on suojeltava myös vähemmistökansojen sopimuksen puitteissa. Äh, Kievissä tapasin Subarovin, toisen tatarijohtajan, joka edelleenkin kampanjoi kansansa puolesta Krimin ulkopuolella. Me, minä lupasin, että me emme unohda heitä ja tuomme tämän ongelman koko Euroopan tietoisuuteen. Kiitoksesta. Demesmaker yksi minuutti. Kollegat, mikä on koti? Amerikkalainen kirjailija Gladys Hunt on todennut, että koti on turvallinen paikka, missä ei tarvitse pelätä hyökkäystä. Se on paikka, jossa on turvassa. Valitettavasti Krimin tataareille heidän kotimaansa ei enää ole turvallinen. Pakkosiirrot, kansanmurhat, laittomuus äh, paossa he ovat taistelleet kansalaisoikeuksiensa ja kansallisten oikeuksiensa puolesta ja palanneet kotimaahansa. Kukaan ei odottanut, että 2000-luvulla pysyvä YK turvallisuusneuvoston jäsen, jolla on veto-oikeus, rikkoisi näin järkyttävällä tavalla kansainvälistä oikeutta. Ja näin tat- Krimin tatarit ovat joutuneet jälleen uhreiksi. He ovat kärsineet myös pakko rekrytoinneista, sieppauksista, murhasta. 20 000 ihmistä on joutunut lähtemään Krimiltä, 5 000 Sevastopolilta. Kreml, Kreml on äärimmäisen vastuuton, mutta me vaadimme, että meidän jäsenvaltiomme ja meidän toimielimemme painostavat ja sanktioita ei saa lieventää. Kiitoksia sitten edustaja Schaake minuutti. Commissioner. Kom- puhemies, laiton kri- liittäminen Venäjään on johtanut vähemmistöoikeuksien rikkomuksiin mukaan lukien alkuperäisväestö Tatarit. He- heitä pidetään yhä enemmän määrin teoris- terroristeina, heitä kidnapataan, jopa tapetaan, pakkohemmissa tapahtuu, ja niin sanotut viranomaiset eivät tutki tai aseta syytteeseen pahantekijöitä. Vielä pahempaa on, että meillä on nyt tehty laittomaksi ja vetoamme, että EU avustaisi, jotta he voivat tavata tavata sitten maanpaossa edes ja kokoontua. Rajoitukset päästä etyjiin kansalaisjärjestöihin on toinen paha merkki. Ja sama koskee lehdistövapauden rajoittamista, ilmaisuvapauden rajoittamista. Kaikki nämä oikeuksien rajoittamiset ja erityisesti vähemmistöjen vaino, krimi, tatarien vaino, joka tuntuu poliittisesti perustelulta, tämän pitää päättyä ja niin pitäisi myös päättää kokonaan tämä kriminelman laiton liittäminen Venäjään. Kiitos. Kiitoksesta edustaja Schaffose. Hyvät kollegat, jälleen kerran vallitsee konsensus virheestä. Tatarit ovat etninen ryhmä, joka muodostaa Krimin väestön. Alkuperäisväestönä he olisivat tasa-arvoisempia kuin muut. Toki Stalin heitä vainosi, mutta koko Ukrainan kansaa vainottiin. Nyt sanotaan, että Tatareilla olisi eh, enemmän valtuuksia meillistä tätä puolustaa eh, niin, että heillä olisi enemmän oikeuksia kuin muilla etnisillä vähemmistöillä, koska historia on sellainen, mikä oli. Eh, toisin kuin päätöslauselmateksti toteaa, meillistä ei ole koskaan missään Ukrainassa tunnustettu Oikeusministeri Ukrainassa omassa vastauksessaan parlamentin kysymykseen vuonna 1997 vahvisti, että Mailisin toiminta on laitonta Ukrainassa. Siitä on tullut terroristijärjestö ja se suojelee eh, terroristien paikallaoloa. Next speaker. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Korvin, mikä yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Toisin kuin tässä kollega, minäkin kävin Kriminiemellä ja olen keskustellut siellä joidenkin tatarien kanssa kadulla. Tatarit olivat Venäjän myönteisiä, no ihan ok, ja he olivat hyvän kuitenkin pettyneitä, koska olivat sitä mieltä, että heidän tila- tilanteensa olisi parantunut, mutta kävikin toisin Ukrainassa samat henkilöt, niin kuin ennenkin, ovat vallassa ja he hyötyvät tilanteesta ja tekevät mitä haluavat viroissaan. Näkee hyvin, mitä siellä tapahtuu Tatarien kohdalla. Meillisiä pidetään laittomana instituutiona. Ja tänä, tänä talvena vielä tapahtuu kaikenlaista. Sähkö, sähköä ei ole ollut ja meillä se on tukenut tällaista, joten tilanne oli aika erikoinen ja monimutkainen. Mielestäni myös EU pitäisi kokonaan poistaa toiminnasta. Edustaja Stettina, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. 1944 Stalin pakko siis 240 000 krimin tataria Uzbekistaniin. Yli 100 000 tataria kuoli tämän pakko siirron seurauksena. Nyt Venäjä on liittänyt Krimin laittomasti osaksi aluettaan ja näin tatarit ovat joutuneet äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen. Heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan. Venäjän miehitys on jälleen yksi yritys poistaa tatarit Krimiltä. Me emme saa päästä 1900-luvun järkyttäviä tapahtumia toistumaan uusstalinistisella tavalla. Kiovassa muistotila järjestetään Tatarien kansanmurhan muistotilaisuus ensi viikolla ja tulen Euroopan parlamentin päätöslauselman toimittamaan Tatareille tuolla paikan päällä edustajana. Kiitos. Kiitoksesta edustaja Fotika Minuutti. Krym jest e, domem, ojczyzną. Puhemies, Krimi on tatarien, Krimin tatarien e, kehto. He ovat olleet venäläisten barbaarisen politiikan kohteena, e, etnisten puhdistusten kohteena. Stalinin aikana näitä koettiin ja nyt kun Krimi on pakkoliitetty Venäjän federaation, sama on toistumassa. Edelleenkin etnistä puhdistusta äh, tapahtuu, ihmisiä katoaa vähemmistöistä ja tämän barbaariuden laajuus on aivan ennen kuulumatonta tällä hetkellä. Mustafa Cemilev on todennut, että sanktioita tulisi vahvistaa Venäjän suuntaan tämän käytöksen takia. Kiitoksia. Sitten edustaja Paet, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Venäjän Krimin liittäminen on laitonta ja sen pitää päättyä. Krimi pitää, pitää palauttaa Ukrainalle ja ennen kuin näin tapahtuu, Venäjän täytyy suojella Krimin kansaa kaikenlaiselta syrjinnältä ja suojella heidän ihmisoikeuksiaan. Ikävä kyllä näemme aivan toisenlaista tapahtuvan. Meilisin kieltäminen ja sen jäsenten vainoaminen on valitettava ja sen pitää päättyä. Pian tulemme keskustelemaan Saharovin palkinnon saajaehdokkaista. Kun tarkastelee Krimin tatarien tilannetta, ehdottaisin, että yhtenä ehdokkaana voitaisiin pitää Mustafa Jenmileviä, joka johtaa Krimin tatareita. Hänet, hänet on karkoitettu, koska hän on edistänyt tatarien ihmisoikeuksia. EU pitää lähettää selkeä viesti siitä, ettemme suvaitse tämänhetkistä miehittämistä ja Krimin tatarien sortoa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Shog- Kiitos edustaja Shogar. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, aion puhua Unkaria. Meillisen Krimin tatarien edustuselimen sulkeminen osoittaa sen, miten Venäjän reaalipolitiikka toimii. Venäjän oikeusministeri päätti sulkea kyseisen kokouksen ja näin koko väestö luokiteltiin vaaraksi Venäjälle ja ääriajattelijoiksi. Venäjän johto vaatii kuitenkin oikeuksia Itä-Ukrainan venäläisille. Venäjän toiminta Tataria vastaan äh, vie pohja pois näiltä vaatimuksilta. EUn alueella niin ikään elää vähemmistöjä. Mikään jäsenvaltio ei saa tällaista samanlaista konstia käyttää niin, että tietty yhteisö julistetaan luot, luot, epäluotettavaksi ja ääriajattelijoiksi. Ei ole hyvä uutinen, että vähemmistöjä pidetään tällaisina vaaroina. Kiitoksia sitten edustaja Makovei. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. se, että tatarijärjestöt nyt on määritelty terroristijärjestöiksi ja monet tatarit ovat kadonneet, jopa murhattu, niin nämähän nyt ovat tosiasioita, että tatarit on, on ainut kansanryhmä, ainut vähemmistö, joka järjestäytyneesti puolustautuu Venäjän toimilta ja vainolta. Minä vaadin, että Euroopan unioni jatkossakin kritisoi tämän pakkoliitoksen ja meidän täytyy puolustaa tätä vähemmistöä joka on hyvin vaaran alainen. Euroopan unioni on käyttänyt rahaa, nyt Venäjä eh, militarisoi eh, Krimin niemimaata. Sinne on viety kaikkein modernimpia aseita ja tämä vaarantaa kyllä koko alueen turvallisuuden. Pahoittelen. Eh, olen nyt todella tiukkana aikataulun suhteen. Kaksi puheenvuoroja puhuja listan ulkopuolelta. Pahoittelen muille en voinut puheenvuoroa antaa. Soidrova, olkaa hyvä. Puhemies, kollegat, minä puolan mietintöä. Päätösasumassa selkeästi kerrotaan tilanteesta ja siitä, että Venäjä pakolla liitti Kriminiemaan rikkoen kansallista oikeutta täällä on hyviä esimerkkejä ihmisoikeusrikkomuksista, meillä edustuslaitoksen kieltäminen, joka siis edustaa Tatareja. Se on ollut olemassa vuodesta 1999 lähtien ja se on nyt kielletty. Ja on väitetty, että siellä harjoitetaan sabotaaseja ja ääriajattelua. Euroopan parlamentti vetoaa meilisin tuen puolesta ja pitäisi palauttaa ilmaisunvapaus maassa. Meistä on tärkeää seurata tilannetta kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen kautta olen tavannut näiden järjestöjen edustajia, olen tavannut jo lehtimiehet, jotka ovat joutuneet lähtemään Krimiltä. Minulle heidän todistuksensa on pääsyy siihen, miksi minä puolan mietintöämme. On ihan oikein, että Euroopan parlamentti ottaa kansaa, kantaa Tatarin krimin puolesta. Kiitoksia sitten edustaja Koitsuk, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Keskustelu Krimin tatarien tilanteesta on erittäin ajankohtainen. Tätä vähemmistöä on todella syrjitty ja painostettu. Esimerkiksi matkustusoikeus on Krimin tatareilta viety, samoin heidän edustuslaitoksensa on kielletty. Heitä kutsutaan terroristeiksi Monet ovat edelleen maapaossa, eivätkä pääse enää takaisin Niemimaalle. Nämä tapahtumat ovat johtaneet suuren tyytymättömyyteen viranomaisten puolella ja kansainvälisen yhteisön tulisi reagoida. Muussa tapauksessa jäämme vain katselemaan sivusta sitä, millä tavalla ihmisoikeuksia tuolla alueella poljetaan. Tästä syystä kaikkien maiden Krimin niemimaalla tulisi lopettaa painotuksensa. Niin, tässä puhemies keskeyttää. Tässä oli yhden minuutin puheen aika. Ja seuraavana puheenvuoron saa komissaari. Hyvät jäsenet, kaksi vuotta sen jälkeen, kun Venäjän federaatio laittomasti liitti Krimen itseensä EU, ja sen jäsenvaltiot edelleen osoittavat ja painottavat sitä, kuinka hankala tilanne Kriminiemimaalla on ihmisoikeuksien osalta. Ilmaisunvapauden kieltäminen, rauhanomaisen kokoontumisen ja uskonvapauden kieltäminen, ihmisten vainoaminen, mikäli he kuuluvat vähemmistöihin, erityisesti Krimin tatarien osalta ovat näitä asioita. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini keskusteli henkilökohtaisesti näistä kysymyksistä Krimin Tatarin, Tatarien edustajien kanssa Kiovassa marraskuussa 2015. 26.4. tehty päätös Krimean niin sanotussa tuomioistuimessa liittyen siihen, että tatarien edustajien luokiteltiin terroristijärjestöksi, on valtava loukkaus kaikkien tatarien oikeuksia kohtaan. Ja tämä samoin heikentää merkittävällä tavalla ihmisoikeustilannetta Krimin niemimaalla. Ja näin on ollut siitä lähtien, kun Venäjän federaatio vuonna 2014 liitti alueen laittomasti oman alueeseensa. Hyvät jäsenet, haluan vielä peräänkuuluttaa sitä, että alueelle pitää päästä vapaasti ja Ukrainan alueelle pitää päästä vapaasti tarkkailijat myös Krimille ja Sevastopolille. Tämä on äärimmäisen keskeistä. Alle viikon kuluttua 18.5. vietetään Krimin tatareiden äh, karkotuksen vuosipäivä vuodelta 1944. Niemimaalla ei ole saatu pitää rauhanomaisia juhla tapahtumia tämän asian takia. Tämä muistuttaa meitä siitä, että tatarit Krimillä ovat historian aikana kärsineet liikaa ja heidän vainonsa on loputtava välittömästi. Kiitos. Thank you, Commissioner. Thank you, colleagues. Kiitoksia komission jäsen, kollegat. Olen saanut seitsemän päätös